Toivotamme Vian Dakelin uuden, tai Irakin parlamentin jäsenet tänne tervetulleeksi. Kukaan ei tule unohtamaan hänen koskettavaa puhettansa viime elokuulta hänen omassa parlamentissaan, jossa hän puhui sen puolesta, että jesidi-naiset, jotka islamilainen valtio oli ottanut vangiksi, saataisiin vapauteen. Nämä henkilöt olivat äh, Dilyar Said Jadza, Aesh Taha Otman, herra Korsed Otman Yusif, Me haluamme kaikki osoittaa kunnioitustamme teidän rohkeuttanne kohtaan ja todella takaamme täyden tukemme jesidikansan taistelussa siinä, että he voivat harjoittaa vapaasti omaa uskontoaan. Tervetuloa Strasbourgiin, tänne Euroopan parlamenttiin, eurooppalaisen demokratian saliin.